Witam Państwa. Dalsze oczekiwania pewnie nie przyniosą specjalnego efektu. No niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Minusta meidän pitäisi jatkaa enää tätä odottamista, että muut liittyvät seuraan vielä, niin uskoisinpa, että useat jäsenet lähtevät täältä Vietnamiin. He varmasti valmistautuvat tähän matkaan ja kaikki eivät voi osallistua tähän iltapäivän kokoukseen. Kollegat. Meillä on yksi asia esityslistalla keskustelukomissaedustajien kanssa sokerimarkkinoiden tulevaisuuden näkymistä. Viime vuodesta lähtien sokerin hinnat ovat laskeneet ja alan edustajat pelkäävät, että tulee lisää hintojen laskuja vuonna 2017, joten komission jäsenet suosittelivat äh, sitä, että he esittelisivät tilanteen markkinoilla ja puhuisivat tulevaisuuden näkymistä sokerialalla yleisesti. Puheenvuoron saa nyt äh, herra Jean-Jacques Jaffrelot. Hän tulee maatalouden pääosastosta ja vastaa siellä viljelykasviyksiköstä. Olkaa hyvä. Jean-Jacques Jaffrelot, estelkää tämä aihe meille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos. Donc, euh, de... Kiitos puheenjohtaja. Eli haluaisin, että käymme läpi tämän tilanteen noilla markkinoilla ja sen jälkeen jälkeen katsomme tulevaisuuteen ja lopuksi sitten pohditaan, mitä sokeriasiantuntijaryhmä, joka Hogan on päättänyt perustaa, on asiasta mieltä näkymien suhteen. Eli tämä on ollut vaikea vuosi sokerialalla ja ymmärrän hyvin, miksi halusitte käydä tätä keskustelua tänä iltapäivänä. Tilanne globaalilla markkinoilla on hyvin vaikea viidettä vuotta putkeen. On ollut tuotantoylijäämää suhteessa kulutukseen ja nämä varastot vain kasvavat ja ne painavat markkinatilannetta näin seurauksena ovat hyvin alhaiset hinnat 320 euroa per tonnia valkosokerin osalta. Tilanne EU:ssa ei ole paljoakaan parempi Sato 2014 oli poikkeuksellisen runsas, 19,4 miljoonaa tonnia, ja kaiken kaikkiaan tämä ennätysluku oli siis täysin, sitä ei voitu ennakoida, sillä kyse olivat poikkeuksellisen suotuisat ilmastoolot, ja jos tätä tuotantoa verrataan kiintiöihin, josta sovittiin 13,7 miljoonaa tonnia, niin ymmärrätte heti, että alan toimijoiden pitää löytää, minne he laittavat 6,5 miljoonaa tonnia ylimääräistä tavaraa suhteessa kiintiöihin. Ja no, ei ole, jos näitä mahdollisuuksia ei löydy, mihin laittaa nuo tuotteet, niin nämä ylijäämät siirretään sitten seuraavalle vuodelle tai kaudelle. Ja puheenjohtaja juuri tämäkin vaikuttaa voimakkaasti markkinoiden tilanteeseen, sillä puhutaan useista miljoonista tonneista, 2,5 miljoonaa tonnia, joka siirretään siis seuraavalle kaudelle. Tämän seurauksena tämä ennakointi siis aiheuttaa alhaisi, johtaa alhaisiin hintoihin alhaisimmat vuoden 2020 luvun jälkeen, sillä huhtikuun hinta 2015 oli 417 euroa per tonni No pitää huomauttaa, että tämä on yli 100 euroa dollari, jos verrataan maailmanmarkkinahintaan. hintaan. Sokerijuurikas, viljelijät ovat jo reagoineet tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. He ovat vähentäneet pintaa, viljelypintaa 15 prosentilla, mikä on valtava määrä, sillä jos ekstrapoloidaan, mitä se, tai verrataan, mitä se tarkoittaisi tuotantoon suhteutettuna, niin tuotanto laskisi kolme miljoonaa tonnia, jotta näin ollen päästäisiin noin 16 miljoonaan tonniin tuotannossa. Kulutus EU:ssa on vakaata noin 17 miljoonaa tonnia. Näin ollen paradoksaalisesti, ristiriitaisesti ja huolimatta siitä, että tämä tuotto tai saton on niin hyvä, niin tarvitaan kuitenkin tuontia, jotta voidaan kompensoida tämä ero 13 miljoonan puolen kiintiön ja kulutuksen välillä, joka on siis 16-17 miljoonaa tonnia. Mutta siis EU-markkinoiden hinnathan, kuten sanoin, ovat poikkeuksellisen alhaalla. Tuonnit tunteja kuitenkaan olla, niitä on vaikea toteuttaa ja näin ollen EUn varastot ehtivät nopeasti ja on arvioitu, että kauden lopussa varasto on tuskin sen enempää kuin miljoona tonnia, eli kyseessä on yksi alhaisimmista varastoista, jos lähiaikoina, tai jos verrataan lähimenneisyyteen tällä alalla. Tietenkin tällaisissa olosuhteissa ei ole kovinkaan järkevää puhua yksityisvarastoinnista. Ei ole olemassa tai ole mahdollisuutta varastoida yksityisesti sokeria tällaisessa tilanteessa kuitenkin komissio aikoo hyväksyä nopeasti ensimmäisen ulkopuol- so- kiintiön ulkopuolisen sokerituontikin erän tulevalle kaudelle. Sokerikomitea tulee siis toimimaan ja kokoontumaan ensi viikolla ja siellä tullaan äänestämään ensi viikolla toivottavasti tästä ensimmäisestä vientierästä 650 000 tonnia näin ollen ensimmäiset viennit voidaan aloittaa ensimmäinen lokakuuta 2015. Tämä tulee tulevaisuuteen tällä alalla. No ei voi pohtia tulevaisuutta ilman, että katsotaan viimeaikaisia tapahtumakulkuja tällä alalla erityisesti. Jos ajatellaan tapahtumia vuodesta 2006, sillä noin 40 vuotta on menty läpi ilman suuria muutoksia sokeripolitiikassa. Suuri uudistus tapahtui 2006 vuonna. No, se tapahtui 2006-2010 vuosina, ja tämä uudistus, haluaisin korostaa sitä, se on samansuuntainen kuin YMPn muutkin uudistukset, kuten komissaari Maksari siis aloitti sen ja sen jälkeen muut komissiaiset ovat jatkaneet tällä samalla suunnalla, joten kiintiöiden päättyminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan se on pitkän prosessin päätöstä ja se koskettaa koko maatalousalaa ja sokeriala on viimeinen, viimeisin ala, johon tämä, jota tämä koskettaa. Ja näin ollen viljelijät ja sokeriala ja muun muassa AKT-maat Niillä on ollut pitkä sopeutumisajan jakso käytössään, joka on ollut vieläkin pidennetty sen takia, että vuonna 2017 tämä kiintiöjärjestelmä loppu siirrettiin siis sinne. Ja tämän uudistuksen myötä hyvin tärkeä rahasto, yli 6 miljardia euroa, perustettiin, sillä helpotettaisiin sektorin uudelleenjärjestelyä ja näin ollen unionin alasta tehtäisiin kilpailukykyisempi. Tämä oli välttämätöntä. EUhan avasi rajansa ja sokeri vienneille ja näille köyhimmille maille ja akotemaille ja VTO-paneelissa meillä, päätöksen mukaan meillä ei ollut päätöstä viedä yhtä paljon kuin aikaisemmin, joten me tarvitsemme lisää sokeria, mutta piti viedä enemmän ja piti reagoida ja niin on tehtykin. No, haluaisin korostaa, että tämä uudistus oli valtava. Sillä siirryttiin 123 sokeritehtaasta ennen uudistusta siihen, että nyt on 102 plus neljä laitosta Romaniassa ja kolme Kroatiassa – joten kyse on kapasiteetin vähennyksestä, joka on yli 40 prosenttia ja samaan aikaan ala on menettänyt paljon, ala on menettänyt paljon työpaikkoja. 47 000 siitä siirtyin noin 28 000, eli lähes 20 000 työpaikkaa menetettiin. Tämä pitää siis muistaa, että sokeriala on kokenut valtavia mullistuksia – samanaikaisesti jalostajat, alan toimijat käyttivät aika hyväkseen nostaakseen jalostuskapasiteettiin, joka on kaksinkertaistunut kahdesta miljoonasta neljään miljoonaan tonnia. Ja tämä uusi kapasiteetti, sitä on nähty eniten kaukaisimmilla alueilla – Eli siis tämä on tapahtunut kaukana sieltä, mistä sokerijuurikkaita viljellään, eli unionin laidoilla. Ja lopuksi tämä vielä sanoa, että tämä hintojen lasku 632 euroa 404 nyt per tonni. Tämä hintojen alennus on vähentänyt tätä eroa maailmanmarkkinahinnan ja EU-sokerihinnan välillä usein ero oli kolminkertainen jopa, jossa sokerinta oli kolme kertaa kalliimpaa kuin maamarkkinahinnoilla, joten tämä kehityskulku on totta kai eh, lisännyt EU-markkinoiden houkuttelevuutta, eh, siis vähentänyt sen houkuttelevuutta viejille. Eli siis niille, jotka vievät sokeria EU-hun. No niin, minä korostin, kuinka tärkeitä ja huomattavia muutokset olivat välillä 2006, 2010 tai 2013 välillä. Ja näin ollen sokeriala on tällä hetkellä kuitenkin kilpailukykyinen meistä, erittäin kilpailukykyinen. Ja se kyllä pystyy vastaamaan haasteisiin, joita syntyy sitten, että on rajat auki sille, että tulee tuontisokeria köyhemmistä maista, AKT-maista ynnä muista. Ja tuontiluvat on säilytetty muille maille, jotka eivät siis ole näitä EBA-maita tai AKT-maita, niin kuitenkin nämä luvat pidettiin voimassa vuodesta 2009 lähtien EU on asteittain avannut markkinoitaan kahdenvälisten sopimusten avulla. Sopimuksen tehty eri maiden kanssa, ei sokerin tuotteen kanssa esimerkiksi. Niitä on Keski-Amerikassa, Etelä-Amerikassa myös ja lähempänä meitä Ukraina, Mol, Ukraina Moldavia ja muut. Lisäksi on tehty myös muita vapaakauppasopimuksia, joita valmistellaan. Ja niiden täytäntöönpanosta keskustellaan ja siis niiden viimeisistä vaiheista. No niin, kiintiöt tulevat päättymään. Ja siitä tulisi varmaan sääntelyn purkua, niin haluaisin korostaa jälleen kerran, että kuitenkaan ei käy niin, että nähdään se, että markkinoiden tilanne tulisi huononemaan, tai siis yhte, sokerin yhteismarkkinat tulisivat katoamaan, ne tulevat pysymään voimakkaina, mutta olosuhteet ja perustat ovat muuttuneet yleiselle markkinajärjestelylle tulevat muuttumaan. Nyt perusta on sopimus kasvattajien ja teollisuuden toimijoiden välillä. Ja toisaalta komissiolla on mahdollisuus aktivoida tiettyjä tukivälineitä, jos tarpeen. Esim. yksityinen varastointi tai äärimmäisissä tapauksissa nämä vientituet ovat edelleen mahdollisuus. Joten puheenjohtaja, Nämä toimenpiteet ovat eräänlainen turvaverkko tälle alalle jopa vuoden 2007 jälkeen. Ja tästä lainsäädännöstä keskustellaan myös vuoden 2007 jälkeen olevalle ajalle. Ja meneillään on eri hankkeita, jotka liittyvät myös tähän yksityiseen varastointiin tulevaisuudessa – ja on eri ryhmiä, joissa keskustellaan näistä hankkeista ja parlamentti on totta kai tervetullut lähettämään sinne omia edustajiaan. No niin, mitä komissio tekee valmistellakseen vuoden 2017 jälkeistä aikaa? No, tätä varten on perustettu asiantuntijaryhmä komissiosen Hoganin toimesta. Ryhmän tavoitteena on ensinnäkin raportoida. Herra Hoganille on tähän neuvoja liittyen niihin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, jotta voidaan varmistaa paras mahdollinen tieto sidosryhmille. Näin ollen nämä toimijat voivat tehdä mahdollisimman parhaat, hyviä päätöksiä ja erityisesti tulema, pyrimme parantamaan saatavilla olevaa tietoa markkinoista. Kuitenkin meitä rajoittaa se tekijä, että on rajattu määrä yrityksiä. Joskus ainoastaan yksi ainoa yritys per jäsenvaltio, mikä rajoittaa toimintamahdollisuuksiamme ja julkaista – tätä hyvin yksityiskohtaista tietoa. Ja tämä liittyy muun muassa vaitiloteollisuuteen. Tämä asiantuntijaryhmän lisäksi sen toisena tehtävänä on tarkastella lainsäädäntöä ja sääntelyä, joita tarvitaan vuoden 2017 jälkeen. Esimerkiksi pitääkö tällainen hintojen seuranta järjestelmä pitää käytössä, minkälaisia tietoja pitää lähettää komissiolle. Tavoitteenahan on siis se, että markkinat ovat avoimet. No, keskustelut ovat vasta alkaneet, mutta kuitenkin on tietty konsensus siitä, että pitää pitää yllä tällainen hintojen tarkkailujärjestö ja varastojen ja tuotantotilannetta pitää yleisestikin seurata. Samalla tavoin tämä asiantuntijaryhmä, no siis parmentti, saa lähettää sinnekin edustajiaan siis. Vuoden 2017 jälkeen ala tulee uudistumaan ja tämä uudistus on saatu sitten päätökseen. Uudistetut rakenteet tulevat olemaan kilpailukykyisempiä ja näin ollen ne voivat täyttää koko potentiaalinsa, joka tällä alalla on saavutettu. Näin ollen voidaan tarttua uusiin mahdollisuuksiin, jotka tulevat sen myötä, että nämä vientirajoitukset poistuvat, koska kiintiöitähän ei sitten enää ole, joten ei ole enää tarpeen erotella nämä kiintiömäärät kiintiöiden ulkopuolista sokereista. Aikaisemmin oli rajoituksia, jotka raukeavat näin ollen ja vanhentuvat. Ja uusia mahdollisuuksia tulee siis kaikille tuotantoketjun toimijoille sokerialalla. Ja tämän takia olenkin luottavaisin mielin, mitä tulee sokeriviljelijöiden ja isoglukoosin viljelijöiden tulevaisuuteen. Ja myös jalostajilla tulee olemaan sitten mahdollisuus tuottaa ilman näitä kiintiöitä. Ja ne voit edelleenkin hankkia sitten tullittomia sokereita, ei AKT-maista ja kaikkein vähiten kiinnittämistä tässä. Kaikki, kiitos puheenjohtaja. Bardzo dziękuję. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Kiitoksia kovasti. Nyt haluan antaa puheenvuoron kollegallemme, parlamentin jäsenelle. Äh, Kiitoksia. Minä halusin vain ihan lyhyesti puhua tästä aiheesta. Nimittäin äh, Kroatian sokerin tuottajista ja sokerin tuotannosta Kroatiassa – Kuten komission edustaja sanoi, sokerihinnat ovat ennätyksellisen alhaalla sen jälkeen, kun ylipäätänsä on tilastoitu näitä sokerin hintoja vuodesta 2014. Ne ovat jatkuvasti äh, äh, pienentyneet ja nyt se on vain 419 euroa per tonni tämän vuoden maaliskuun tietty. Tämä, tämä hinta on laskenut 44 prosenttia. Tällainen tilanne ei voi olla kestävä koko sokerimarkkinoille ylipäätänsä Euroopassa, mutta tästä eivät kärsi pelkästään tuottajat, vaan myös kaikki, äm, äm, kaikki muut, jotka sokerijuurikasta tuottavat. Meillä on otettu käyttöön tämä äm, maksu 42 euroa per tonni, jota voitaisiin käyttää kriisiaikoina. Tässä on kyse 162 miljoonasta per vuosi, mutta tätä ei käytä sokerialalla. Äh, sokerikiintiöiden poistaminen tulee ongelmaa entisestään syventävään, siksi haluaisin mielelläni saada tietoa äh, komission edustajalta, aikooko komissio nyt äh, poistaa myös tämän maksun vai Käytetäänkö budjetti vuonna 2016-2017 kohdistetusti sokerialan auttamiseen ja tällä tavoin sekä tuottajat että sokerijuurikkaan viljelijät saisivat tästä apua? Kiitoksia. sitten Markki. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ensin haluan kiittää tästä aloitteesta ottaa tämä asia valiokunnassa esityslistalle. Minusta onkin tärkeää, että saisimme tiettyjä tietoja komissiolta tämänhetkisistä sokerimarkkinoista. Minä kuuntelin huolella teidän rikasta kattavaa puheenvuoroa. Minulla on kuitenkin sellainen tuntemus, että olette keskittynyt tuotantoon, sokerijuorikkaan tuotantoon. Minä itse tulen alueelta Euroopasta, Reunionin saarelta, joka on yksi päätuottajista sokeriruoon kohdalla. Ja, ja kun ajatellaan sokeriruoan tuotantoa ja sen tulevaisuutta, niin meillä on nyt tiettyjä kysymysmerkkejä ja kysymyksiä, ja ne on ihan täsmällisiäkin kysymyksiä teille, jotta tässä olisi selville ensinnäkin se, aiotteko tässä asiantuntijaryhmässä ottaa huomioon tämän ulottuvuuden, siis sokeriruoan kasvattamisen ja tuottamisen, ja miltä tilanne näyttää sitten vuoden 2017 jälkeen, jotta kaikki ymmärtäisivät ongelman laajuuden – joka edessämme on, niin haluaisin muistuttaa yksinkertaisesti vain joistakin luvuista. Sokeriruohon tuotanto edustaa, ei edusta kuin pienen pientä osaa Euroopan sokerin tuotannosta, koska se edustaa noin 500 000 tonnia sokeria vuodessa, siis kolme prosenttia eurooppalaisesta tuotannosta, kokonaistuotannosta. Ja EU, joka tuottaa 66 prosenttia sokeruosta maailmassa, niin sen sokerin, sokeriruoan tuotanto edustaa vain 500 000 tonnia. Pieni osa maailman tuotannosta 0,03 prosenttia maailman kokonaistuotannosta. Miksi näitä lukuja teille kerron? Yksinkertaisesti siksi, että osoittaisin, että 0,03 prosentilla maailman tuotannosta emme pysty aiheuttamaan epävakautta Euroopan markkinoilla tai maailman markkinoilla. Ja näin ollen, ihan niin kuin tekin muistitte, niin Silti me ei tultu mukaan tähän muutokseen, uudistuksen, joka alkoi 2005, ja tämä vielä vahvistui hiljattain. Ei, en halua, ei kysyä sitä, että toistetaan historia, vaan nyt pitäisi sitten tässä tilanteessa tarkastella, miten voidaan edetä. Ja minulla on nyt kahden tyyppisiä kysymyksiä tästä uudistussuunnitelmasta. Ensimmäinen koskee erityissokereita, joita me tuotamme ja jotka sitten kilpailevat sokerin kanssa, jota tuotetaan joissain valtioissa, jotka ovat tehneet kauppasopimuksia Euroopan unionin kanssa. Tässäkin, jos vain aikaa on, niin haluaisin antaa teille jotakin lukuja. Erityissokerimarkkinat edustavat 250 000 tonnia Euroopan tasolla siis alle 1,5 prosenttia Euroopan markkinoista, sokerimarkkinoista. Ja nämä markkinat, niin kuin te tiedätte, on pitkälti avattu jo kolmansille maillekin. 50 prosenttisen markkinat on auki AKT-maille, EVA-maille, jotka niillä ei ole mitään tulleja eikä kiintiöitä ja pääsevät näin markkinoille Eurooppaan. Ja tämä kilpailu on varsin vahvaa yhä vain vahvempaa ja EU vaan moni, lisää näitä vapakauppasopimuksia, joitakin on juuri solmittu, ja niin kuin te sanot, jotkut ovat neuvotteluvaiheessa maiden kanssa, joiden tuotantokustannukset ovat todella alhaiset, ja niiden kanssa on tosi vaikea meidän millään voida olla tasaisessa kilpailutilanteessa. Ja se on ihan todellinen ongelma sokeriruoan tuotannossa Euroopassa erittäin syrjäisellä alueella ja juuri Reunionin saarella. Joten minusta on tässä nyt tietty kipeä tarve ja haluaisin tästä teille kertoakin. Nimittäin on todellinen tarve sille, että nämä erityis blokkeerit suljettaisiin pois tulevista vapaakauppasopimuksista. Ajattelen vaikka tässä tulevaa sopimusta Vietnamin kanssa tai maan kanssa, Intian kanssa. No näitä on paljon, niitä vitsi kaikkia luetella, mutta tiedän myös, että Euroopan komissio – on aika jopa vihamielinen sellaisia päätöksiä vastaan, jotka edustavat yleistä poikkeutta näissä vapaakauppasopimuksissa. Minusta ehkä, niin te puhuitte tästä asiantuntijaryhmästä, ehkä voitaisiin antaa tiettyjä ohjeita asiantuntijaryhmälle tai ehdottaa sille jotakin, miksi esimerkiksi ei voitaisi ehdottaa sitä, että kaikissa kauppasopimuksissa annetaan erikoisasema erityissokereille, erityyppisille sokereille niin kuin tulli, nomenklatuuri tai nimikkeistä salliin. Mielestäni tätä voitaisiin hiukan miettiä mahdollisuutena. Sitten toinen mahdollisuus, kun otetaan huomioon, että erityissokereen kiintiöissä ei hyväksytä 1,5 prosentin ei ylitä 1,5 prosenttia, kun ajatellaan kaikkia sokerituotantoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun komissio neuvottelee 10 tuhannen tonnin luvasta, silloin se pitäisi olla vain 100-150 000 tonnia maksimissaan, joka teknistä pahoittelee, mutta on tärkeää, että komissio kuulee näitä ehdotuksia ja voisi ryhtyä toimimaan niin, että nämä otettaisiin huomioon, koska muutoin on varsin vaikea tässä tuotannossa, sokeriruoan tuotannossa meidän alueillamme toimia. Ja EUhan on investoinut miljoonia ja miljoonia vuosina näihin, alueille, näihin alueisiin. Me olemme uuden aikaistaneet tuotantomekanismeja noin 20 10-20 miljoonaa ihmistä on suoraan riippuvainen tuotannosta ja tämä on päävienti tuote maastamme. Ja jos tässä nyt näin tapahtuisi, niin silloin oltaisiin tiellä, joka on varsin epävarma. Vielä lopuksi, mitä tulee raakasokerin ja jalostetun sokerin ja näihin kiintiöihin, niin mielestäni teidän maatalousvaliokunnan ja Euroopan komission pitäisi miettiä mahdollisia toimenpiteitä, jotka voisivat sopia yhteen ja kustannusten kanssa, mutta kuitenkin voitaisiin lieventää näitä seurauksia tuottajille. Odotan nyt komissiolta myös vastauksia näihin kysymyksiin. Kiitos. Prosibyśmy, prosibyśmy nie występowali dłużej niż... Minä haluaisin pyytää teitä, että ette puhuisi pidempään kuin komissio, sillä jos niin käy, niin tulee ongelmia. Kiitos. Pyrin puhumaan lyhyesti puheenjohtaja, mutta tulee tunnustaa, että on niin harvinaista, että kuullaan sokerin tuotannosta, sokeriruuan tuotannosta. Täällä nimenomaan sillä kyseessä on eurooppalaisesta alueesta, mutta niin pienestä alueesta ehkä siihen voidaan käyttää hieman aikaa. Minä kuitenkin puhun juurikassokerista. Ensinnäkin kiitos komissiolle ja komissiodustajalle tästä esityksestä. Hän oli hyvin melko selkeä. Parlamentti neuvotteli YMPn uudistuksesta, silloin piti hyväksyä neuvoston ja komission kanta liittyen siitä, että tultaisiin pois silloisesta markkinajärjestelmästä, joka oli voimassa kauan ja sitten pitäisi poistua vuoteen 2017 mennessä. Ja emme kuitenkaan osanneet ennustaa säätää, säätä. Ja sitten tuli ylituotantoa, mikä sai aikaan sen, että oltaisiin jo ilman kiintiöitä, vaikka ne on edelleen olemassa. Esityksessä puhuttiin tästä 9,4 miljoonasta tonnista, jota kulutettiin vuonna 2014, mutta ei mainittu sitä sokeria, joka sitten otettiin varastoon tietyt sopimukset on voimassa, kansainväliset sopimukset, jotka tarkoittaa sitä, että me tuomme sokeria tai jalostettua sokeria EU-hun. Kuitenkin emmekä ole tuoneet hieman enemmän kuin mitä olisi pitänyt tehdä sopimusten myötä. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, joka sen esittää, liittyy tämän kiintiön jälkeisen ajan neuvottelutilanteeseen. Olen ymmärtänyt, että tietyt toimijat äh, pyrkivät saada kilpailupääosastoa tähän mukaan, jotta voitaisiin ottaa Atlasta yksi perusopimuksen osalta. Pitää muistuttaa, että YMP-neuvottelussa haluttiin selvästi kirjata tämä kiintiön jälkeinen aika niihin säännöksiin, jotka ovat erityissäännöksiä joten parlamentin pitää valvoa tarkkaan, että poliittinen sopimus, josta sovittiin YMP-uudistuksen myötä, sitä kunnioitetaan, kaikki toimijat kunnioittavat sitä ja että joku ei yritä etsiä poikkeuksia sopimukselle ja etsiä päätöksiä muista komission pääosastoista. Nämä ihmiset eivät aina ole maatalousalan liittolaisia, vaikkakin viime viikolla Strasbourgissa komission jäsen, joka vastaa kilpailuoikeudesta, osoitti, että hän on tiettyä ymmärrystä myös toisten näkökannoista. Kiitos sitten Rebecca. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On aivan selvää, että sokeriteollisuus tällä hetkellä on äh, Mm, on tienhaarassa. Kiitämme komissiota yksityiskohtaisesta esityksestä ja tilastotiedoista, mutta tosisaikat osoittavat, että teollisuudesta on tullut melkeinpä liian kilpailukykyistä ja sen takia me suljemme tehtaita, menetämme työpaikkoja. Tämä vaikuttaa meihin. Työn tekijöitä on tällä alalla yli 80 000 vuodelta 2006, kun uudistus alkoi. Tiedätte, että melkein 80, ähm, yli 80 äh, tällaista tehdasta on sulkenut Euroopan unionissa ja menetetty lukuisia työpaikkoja. Äh, kun kiintiöt mm, lopetetaan vuonna 2017, niin Euroopan unionilla on yksi vapaimmista äh, sokerimarkkinoista äh, maailmassa. Te tiedätte, että Intia, Brasilia, Taimaa ja muut suojelevat markkinoita enemmän. Mitä me aiomme tehdä tässä vaiheessa? Millaisia suojeluvälineitä komissio on aikonut keksiä suojellakseen sokerin tuottajia ja sokerijuurikkaan viljelijöitä? Viimeisen kahden vuoden aikana, kun on ollut kiintiöitä, tuotantoveroilla tämä ää, ala on tuonut yli 300 miljoonaa euroa Euroopan budjettiin. Miten tätä voitaisiin hyödyttää investoimalla ehkäpä sokerialaan ja luomalla työpaikkoja tässä teollisuuden alassa. Tästä on keskusteltu jo 26. tammikuuta ministerineuvostossa, jolloin silloin päätettiin järjestää tämä asiantuntijatyöryhmä, jotta voitaisiin katsoa millaisia vaikutuksia kriisillä on. Minulla olisi ehdotus Ähm, mitä tulee seuraavaan asiantuntijaryhmän kokoukseen. Tämä on kaksi ehdotusta tuohon kokoukseen. Jäsenvaltioiden poliittinen, poliittista osallistumista on, mm, tässä alkaa olla kyseessä tällainen poliittisen strategian ongelma. Eikö olisi hyvä, että myös sokerialan osapuolet voisivat osallistua tähän asiantuntijaryhmään. Sidosryhmillä on samanlaiset välineet nähdä kriisi kuin teilläkin. Kuitenkin he katsovat ongelmaa niiden näkökulmasta, jotka sijoittavat, jotka luovat työpaikkoja. On erittäin tärkeää mielestäni ottaa sidosryhmät mukaan tähän keskusteluun. Ja sitten henkilökohtainen kommentti eh, Romaniasta. Jos tämä tilanne jatkuu, niin silloin meidän täytyy sulkea nämäkin neljä tehdasta, jotka meillä on vielä olemassa, ja meidän täytyy tuoda sokeria muista maista. Tätä ei voida hyväksyä, kun meillä kerran on infrastruktuuria, ja voimme helposti tuottaa sokeria mitä me sitten teemme? Suljemme eh, tehtaat ja menetämme työpaikat. Samanaikaisesti me kehitämme erilaisia strategioita uusien työpaikkojen luomiseksi. Kiitän siitä, että jaksoitte kuunnella ja kiitän komission lausunnosta. Pan poseł No, sokeri ei ole hyväksi terveydelle kuitenkaan. Chairman, you haven't called my name, but the secretary... Johtajan nimeni sanottu, mutta minulla äsken kuitenkin kriteeristä äsken osoitti, joten saanko minä kenties puhua. That's right. Thank you. Agnew. I, I ought to just declare... Kiitos. Minun pitäisi vain ilmaista, että minun tässä oma etu perissä, koska itse kasvatan iso super, sokerijuurikasta, mutta en kyllä täällä oikeastaan ole puhumassa juuri tästä. Kaikki suurkaviljelijät tästä odottavat nyt sopimusta British Sugar yritykseltä, joka on ja jättänyt uutiset ovat huonoja, leikataan hintoja, leikataan kiintiöitä ja me toivomme, että he asettaisivat se että voittoakin saadaan, vaikkakin alueella on aika äh, vähäistä. Ongelma, joka meillä on, että muut hyödykkäät ovat myös alhaisia hinnoilta, joten ei ole helppo vaihtaa viljelyä lajikkeita muuhun. Tämä tulee tosi huonoon aikaan, mutta koska heillä on monopoliasema, British Sugar tulee käyttäytymään vastuullisesti. Tämä on aika testi heille kyllä. Komission edustaja esitti kaksi kannanottoa. Hän sanoi, että kaksi ja puoli miljoonaa tonnia pitäisi siirtää ja eteenpäin. Ja sitten hän sanoi, että ei ole mitään varastointimahdollisuutta. Ja sitten hän sanoi, että tämä ei ole kovinkaan järkeä lausunto. En kyllä täytyy olla samaa mieltä hänen kanssaan. Voisitteko hiukan selittää tätä asiaa tarkemmin? Joko on ylijäämä tai ei ole. Ehkä oli joku ongelma tulkauksen kanssa, en tiedä. Onko täällä mettäjä Suomesta? Epäilen. No siinä maa, jolla oli tilaisuus muuttaa järjestelmänsä ja saada tukea ongelmanratkaisukseen. Nyt tähän liittyy kyllä ongelma, kun hinnat ovat näin alhaalla. Ja mietin, voisiko komission edustaja kertoa jotakin Suomesta, koska en voi ymmärtää, miten he siellä enää jatkossa pärjäävät henkilökohtaisen, tai ymmärrän. Sitten mainitsitte 2017 vuoden jälkeisen ajan. Ja jos nyt koskaan, ja silloinhan kaikki kiintot siis häviävät, niin tästä voi tulla sekasotku hämmennystä. Ja jos nyt on joskus ollut tilaisuus käyttää futurimarkkinoita, niin nyt tässä olisi hyvä sauma sille, mutta ikävä kyllä parlamentti ja eh, komissio, neuvosto ovat kaikki tehneet tästä paljon vaikeampaa tähän, tähän, MIFID-rahoitusvälineeseen. Futurimarkkinoita on nyt paljon vaikeampi käyttää ja kuitenkin me todellakin nyt tarvitsemme tällaista vaihtoehtoa. En halua haukkua komissio kaiken aikaa en pidä siitä, eikä muutkaan pidä siitä, kun he ehdottavat sääntöjä. Mutta joskus heiltä tulee hyviä palveluita, esimerkiksi tällainen hintatarkkailu, laitokset ja edustaja täällä puhuikin tarkkailusta sokerin kohdalla ja mielestäni niin tämä olisi kyllä varsin hyödyllinen palvelu. Komission kannattaisi ryhtyä tällaisen, ei tiedetään mikä tilanne on. Mehän maksammekin komission toimen, komissiosta esille. Haluaisin vielä mainita hiivan ja hiivan tuottajat ovat kääntyneet puoleen ja sanoneet, että he todella haluaisivat avoimet markkinat 2017 vuoden paikalla ja he haluaisivat kahden tyyppiset sokerimarkkinat, joita pitäisi arvioida, eikä vain olisi yksiä markkinoita, yhdet joilla soker käytetään elintarvikkeeseen, toisessa epäsuoralla tavalla käytetään hyödyksi, että tätä voitaisiin valvoa. Tehän mainitsitte hintatarkkailukeskuksen, ja tämä olisi minun vastaus juuri näihin kommentteihin. Sitten jatketaan sokeriruokoon Yhdistönsä kuningaskunnassa paljon ennen kuin liitymme EU-hun. Aina toimme varsin paljon AKT-maista sokeriruokaa, meillä oli mielestäni velvollisuuskin tähän. Ja suuri huomaihe tässä on, että tästä on tullut vähän epätasapainoinen markkina. Sokeriorkat saavat valtavasti tasoterveyttä voidaan käyttää materiaalina, kun ajat, mutta EUn toiminta sokeron kohdalla on varsin vaikeaa, että sokeron jalostat pystyvät toimimaan. Ja tämä ongelma on tullut esille ja komissio ei koskaan oikein ollut tähän, tähän mitään sanonut. Ja vielä lopuksi terveydestä. Mielestäni onkin kiintoisaa, että on tällainen sokerivastainen kampanja meneillään, koska se on että se on epäterveellistä. Mutta jos lukee eilisiäkin lehtiä vaikka, niin meidän pitäisi syödä enemmän suklaata. Se sisältää kyllä aika paljon sokeria, jotta voitaisiin suojella terveyttämme. Voisiko komissio kertoa, mikä on terveistä vai ei? Kiitos. Sitten Wazon. Kiitos puheenjohtaja Pääsinen ongelma alalle on kuultu on se, että poistetaan sokerikiintiöt ja isot 2017 seurauksena on totta kai lisää kilpailujen hintojen laskua. Pitää odottaa, että kilpailu tulemaan voimakkaampaa jäsenvaltioiden välillä, ne, jotka se toittavat sokerijuurikasta. Jos siis pohditaan maailmanlaajuisia kehityssuuntia, kilpailua tulee lisää myös TTIPn myötä amerikkalaisten tuotteiden myötä. Tämä on vakamaa meille. Ranskan tuottajat ovat liian riippuvaisia Brasilian ja USAn päätöksistä. Biopolttoaineiden osalta lisäisin, että Ranska on ainoa EUn jäsenvaltio, joka tuottaa sokeriruokoa, mikä on tärkeä ala meille, erityisesti näille kolmannen varpenille, jotka ovat Reunion, ja Guadeloupe, joten on tarpeen suojella niitä, vaikka kyse on pienestä tuotantotasosta maailmanlaajuisesti, se on sanottu jo, mutta niitä pitää suojella silti. Olen myös sitä mieltä, että EU pitää rajoittaa myönnytyksiä neuvotteluissa, jotta ei epävakautta markkinoita ja tulli pitää pitää yllä. Minä suojan totta kai Ranskan maatalouden intressejä, joten uskon, että Ranskan tulee jatkaa tuotantonsa moninaistamista ja sen pitää tukea etanolin tuotantoa ja kasviöljyjen tutkimusta Ranskan sektorilla. Tiedätte varmaankin on paljon investoitu tälle sektorille. Olkaa kiitoksia på så Jara. Den Jaar, olkaa hyvä. Ja, danke, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aikanaanhan me eh, pidensimme sokerimarkkinajärjestöjä vielä kahdella vuodella, jotta osallistujat saisivat mahdollisuuden eh, tulla kilpailukykyisemmäksi. Komissiollaan on myös hyvä uutinen, jos oikein ymmärsin. He sanoivat, että meidän sokerimarkkinoistamme on tullut Ähm, kilpailukykyisempi. Jos puhutaan tästä alasta, niin he eivät ehkä itsekään usko omaan vahtuuteensa, koska äh, siellä pelätään, että kun sokerimarkkinajärjestelmästä luovutaan, niin silloin äh, saattuisi syntyä tällainen pysyvä alhainen hinta maailmanmarkkinoilla ja eivät pysy siinä perässä. Äh, ähm, onko tietoja komissiossa oletteko valmistautuneet siihen, että vuoden 2017 jälkeen tällainen pysyvä alhainen hintataso ja miten tämä vaikuttaa kovasti e, Euroopan markkinoihin ja kilpailukykyyn. Voisiko teillä lukuja tämän tueksi? Olemmeko tuotantokustannuksissa jo maailmanmarkkinatasolla? Minä vähän tätä epäilen. Kiitoksia. Państwa, <clears throat> nie mamy więcej zgłoszeń. No, Meillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tälle keskustelulle, mutta osa meistä muista ne keskustelut, joita käytiin sokerimarkkinauudistuksesta. Ja minusta olisi hyvin mielenkiintoista, jos voisimme palata noihin vuosin, noihin asiakirjoihin. Mutta jos emme muista tuota asian, niin sokerijuurikaan viljelijät kuitenkin muistavat nämä asiat ja he kysyvät edelleen samoja kysymyksiä – mikä on tärkeää ajan näkökulmasta, historian näkökulmasta, missä olemme tehneet virheet uudistuksissamme. Minusta vuoropuhelu sokerijuurikastuottajien kanssa todennäköisesti on asia, jossa on epäonnistunut. Nyt haluaisinkin pyytää komission edustajaa vastaamaan noihin kysymyksiin, joita esitettiin. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Näin saankin tilaisuuden täsmentää joitakin seikkoja vielä. Ensinnä tämänhetkinen tilanne, jota ei voitu ennakoida ja joka on johtanut sokerin määrän kiinte, kiinte, kiinteiden ulkopuolella – jotka tullaan siirtämään ensi vuoteen hinnan lasku, joka sitten on johtanut varsin alhaiselle tasolle. Tässä ei kuitenkaan pitää unohtaa, että vuosi sitä ennen ja vielä sitä ennen ja vielä sitä ennen, nehän olivat ihan loistosatovuosia. Sokerin hinta oli yli 700 euroa tonnilta. Aina sama asia maataloudessa voi olla kahdeksi, kolme hyvää peräkkäistä vuotta ja sitten yhtäkkiä huono vuosi. Ja sitten parempi vuosi. Ja maatalous on tällaista kaikessakin tuotannossa. Pyytäisin teitä olemaan nyt synkistelemättä liikaa, koska yksi huono vuosi seuraa kahta poikkeuksellisen hyvää vuotta – tai kolmeakin. Tietysti meidän on vaikea reagoida tähän tilanteeseen, koska välineet, joita käytössä on, eivät sovellu tällaisen reaktion. Esimerkiksi yksityinen varastointi, olosuhteet, jotka on määritelty säännöissä, ne eivät tätä salli. Ei voida tehdä jotain tämän suuntaista rajoittaa sitten tuontia esimerkiksi, mutta tässä on kyse EU-markkinoiden hinnasta, joka lannistaa tuojat. Ja herätään, että meidän tuontimme on paljon heikommalla tasolla kuin se oli viime vuonna ja sitä edeltävänä vuonna. Esimerkiksi kun ajatellaan sokeria, jota tulee kaikkein köyhimmistä maista ja AKT-maista, niin huomataan, että 200 tonnilla tuonti on vähentynyt kausilla vielä loppu, mutta nyt ollaan jo vähemmässä kuin on alle, on 20 prosenttia. Sitten Seychellien kiintiöt nolla, vaikka pitäisi olla 600 000 tonnia tulla sieltä, 600 000 tonnia jo, jo, tavaraa, joka ei olekaan tullut EU-hun tuontina, joten vähennys on ollut huomattavaa tuonnista ja se on ihan loogista tietysti. Hin, hinnat eivät mitenkään palkitse ja näin ollen tuonti ei toteudu. Täällä mainittiin le produit de cette taxe. Tuotantomaksut. Niihin tämä vaikuttaa jo nyt. Ei voida ajatella niin, että tässä olisi kyse mistään varannosta, jota voitaisiin käyttää. Ei. Jos pantaisiin resursseja sokerisektorin, silloin pitäisi saada sieltä myös, tai pitäisi ottaa pois muuta sektorilta vastaava määrä. Jälleen kerran meillä ei ole oikeus perustaa toimia tällä tavalla, tehdä tällaisia muutoksia. Sitten kuulin vetomuksen kaikkein kaukaisimpien aloiden tuotannon puolesta tämä tilanne, josta meille muistettiin, se on todella hyvin tiedossa myös komission puolella. Ja me seuraamme tätä asiaa todella valppaasti. Ja nämä ovat tällaisia erityistuotanto tuotantoa ja, ja niistä, niillä on erityisasema kahdenkeskisissä sopimusneuvotteluissa ja me haluaisimme sulkea ne pois yksinkertaisesti neuvottelusta. Mitä sitten tulee yhteen tärkeän seikkaan myös, koska se edustaa pohjaa yhteiselle markkinajärjestelylle vuoden 13 jälkeen, nimittäin työehtosopimukset, neuvottelut ja tietysti tuossa no ei sokerin kohdalla, koska tätä on jo olemassa, mutta sen tuotannon kohdalla ja miten vahvistetaan tuottajien asemaa ketjussa. Meidän kannaltamme katsottuna on varsin selvää, että kyse on maatalouteen liittyvistä oikeuksista ja kun on kerran näistä kysymys, niin silloin, jos välttämättä pitäisi voida niitä sitten tulkita, ja niitä pitäisi tulkita jo komissiossa, komission maatalouspääosastossa, ihan niin kuin minä, niin tekin tiedätte, että tuomioistuin tulkitsee sopimustekstejä, lakitekstejä, mutta ensimmäisessä vaiheessa, jos joku tulkinta täytyisi tehdä, niin silloin kyse on maatalousoikeuden säädöksistä ja näin ollen tietoa pitäisi tulla siis komission näiltä yksiköltä, mutta tiedän, että kilpailupääosastolla sehän puuttuu kaikkeen aina ja näin ollen onkin ehkä ihan oikeutettua että hekin tutkivat, miten tulkitaan ja toteutetaan näitä säädöksiä käytännössä. Tavallaan yleisesti ottaen, mitä tulee kahdenkeskisiin sopimuksiin, on kyse sitten TTIPistä tai muista sopimuksista, niin me olemme sitä mieltä, että sokeri on herkkä ala ja tässä mielessä pitää ryhtyä toimiin, jotta otetaan huomioon alan he, erityisherkkyys, aivan erityisesti kun on kyse siitä, että neuvotellaan maiden kanssa, joilla on varsin kehittynyttä äh, protektionistista, protektionistista toimintaa sokerin kohdalla, niin meidän puoleltamme silloin on selvää, että tuettu sokeritonni tavalla tai toisella ei ole samassa asemassa kuin tonni sokeria, joka ei ole saanut mitään julkisia tukia. Tämä varmasti tulee selkeästi esiin neuvottelun yhteydessä. En ole kovinkaan huolestunut. En ole myöskään huolestunut oikeastaan siitäkään, mitä sanottiin näistä maista, jotka tukisivat tai suolisivat kovasti teollisuuttaan. Tässä mainittiin Intia, mutta Intiassahan tilanne on ihan katastrofaalinen viljelijöille, sokeruon viljelijöille. Eivät he saa, he, eivät saa palkkaansa, heille ei makseta. On miljardeja ja miljardeja je ne m'attends pas à ce qu'il euh, développe très ja, jotka ollaan velkaa näille tuottajille. Ja mitä tuotanto jatkuu, kun ei maksuja koskaan tule? Näillä mailla on ihan omat ongelmansa joka ehkä sitten kannustaa niitä jatkossa kehittämään sellaisia toimintatapoja ja politiikkoja, jotka eivät välttämättä ole samoja malleja kuin täällä on valittu, eivätkä välttämättä sovi yhteen vto sääntöjen kanssa, mutta näiden politiikkojen vaikutukset eivät oikeastaan päde, koska ongelmat ovat niin valtaisia, että tuloksia voidaan vaan pelätä tälläkin puolella maapalloa. Sitten sokerisektorin kilpailukyvystä. Sehän tukeutuu kolmeen tekijään. Ensin tuotanto voitto sokerijuurikkaan viljelyyn kohdalla juurikkaat ovat yhä tuottavampia, syntyy yhä enemmän sokeria ja yhä viljelyalueet voivat pienentyä joten tuotanto edut on kyllä hyvin tiedossa. Sokeriorkan viljelyn kohdalla puhuin tässä alan rakenteellisista muutoksista. Sektorilla se on varsin huomattavaa muutosta ollut, investointioita on tehty ja tuotannon lisäykset tästä ovat syntyneet. Tämä jaostuskausi pitenee ehkä vaatimattomasti, mutta se on kuitenkin aika huomattavaa, kun ajatellaan – sitä ajanjaksoa, jossa tuotanto tapahtuu. Sama koskee jalostamoja. Jalostamot ovat investoineet uuteen nykyaikaiseen tehokkaaseen kapasiteettiin. Toiminta on siirretty EUn laidolle, missä juurikasta ei ole. Ja ne on kaikki kuitenkin taloudellisesti perusteltuja, kun ajatellaan – investointeen nykyaikaisuutta, laitteistojen nykyaikaisuutta, niin varmasti ne pystyvät vastaamaan kyllä muiden maiden kilpailun. Sitten Brasilia mainittiin, sehän on ihan asian ydintä. Mutta mitä Brasilia vielä enemmän voi tehdä? Sen valuutta on devalvoitunut jatkuvalla syötöllä jo kahden vuoden ajan. Siitä se etu syntyy tällaista hinta tai sota voi synnyttää panen merkille, että kolmas kilpailukyvyn tekijä tällä sektorilla liittyy myös euron arvoon, tämänkin valuutan arvomme. Ja euron arvo lisää tässä kilpailukykyä sokerisektorille. Todistus tästä on siinä, että olemme lisänneet prosentteina varsin huomattavalla tavalla sokeri vientikiintiöitämme. Sokeri, joka nauttii hintatakkuusta, sitä viedään. Kaikki tämä osoittaa, että meidän sektorimme on kilpailukykyinen ja se on parantunut tämä kilpailukyky. Ja olen itse vakuuttunut siitä, että tuotanto, tuotannon lisääntyminen ei tule tähän pysähtymään. Samoin tai tuotanto tulee tehostumaan sokeriuhkan kohdalla. Tutkimuksia on tehty ja tuotannon lisäksi on saatu aikaan. Se tulee vain jatkumaan. On investoitu, ollaan kiinnostuneita, tehdään tutkimusta. Näin saadaan sitten tuloksia aikaan myös. En mitenkään ymmärrä, miten tämä kaikki yhtäkkiä päättyisi ja loppuisi. Sitten vielä viimeinen seikka, joka on vähän kielteinen, sitä vielä olen maininnut. Nimittäin E, bioetanoli. Bioetanoli tietenkään ei hyödy näistä näkemyksistämme tällä hetkellä, koska fossiilisten polttoaineen hinnat ovat alhaalla verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, joten tämä ei suosi bioetanolin käyttöä. Ja bioetanoli on varsin riippuvainen sääntelystä, että tämä tuote otetaan mukaan energiavaliokoimaan ja sitten vielä on epävarmuutta tästä asiasta. Se on varsin kiel- aika kielteistä sitten tämän alan kehitykselle. Puheenjohtaja vielä lopuksi ei pidä unohtaa sitä seikkaa, että tämä vuosi nyt on vaikea, mutta se kuitenkin siis seuraa todella varsin hyviä vuosia ja viljelijöiden suoritus taso ja teollisuus muutenkin asettaa meidät varsin hyvälle tilalle asemalla, enkä ole ollenkaan huolestunut myöskään jalostustoiminnasta. Se tulee jatkossakin säilyttämään pääsyn so- soker- raakasokerituotannolle AKT-maissa. Sillä on ilman mitään tulleja ja sillä on äh, yhdenmukaiset välineet käytössään. Sen takia sektori kaiken kaikkiaan sen todennäköisesti pystyy tarttumaan maailmanmarkkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa, ainakin 2017 jälkeen. Silloinhan lopetamme nämä vientikiintiöt. Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitos paljon. Olemme nyt siinä pisteessä, että voimme päättää tämän keskustelun tältä osin tästä esityslistan kohdasta. En tiedä, onko minun kantani sokerista syventynyt, mutta siis tiedot syventyneet, mutta toivokaamme, että tulemme näkemään parempia aikoja tulevaisuudessa seuraavaksi kohta 15 listalla. Sen siirrettiin heinäkuun kokoukselle, mutta nyt sitten haluaisin pyytää teitä hyväksymään koordinaattoreiden suositukset. Olette saaneet tämän asiakirjan sähköisesti ja paperilla. Tässä ei varmaan ole kommentteja tähän kohtaan liittyen. Sitten tulee kohtaan muut asiat. No, ennen kuin päätän kokouksen, haluaisin tehdä ilmoituksen. liittyen 200 on direktiivi 7662 käsittele hyväksyttävissä oleva hapon määrää rasvoissa 200 30 kautta 206, joka käsittelee sokeriteollisuutta. 5. toukokuuta koordinaattorit tekevät päätöksen, että komission ehdotus pitäisi hyväksyä ilman tarkistuksia. Perustan on 52 ja he kääntyvät minun puoleni, jotta minä valmistelisin tämän ehdotuksen. Minusta tämä on hyvin tekninen asia, joten esittelen raportin heinäkuussa tähän asiaan liittyen. Heinäkuun kokous. No, hyviä uutisia, sillä se on viimeinen kokous ennen lomia 15. ja 16. heinäkuuta tänä vuonna. Onko muita asioita tai kommentteja? Ei ole. Sitten haluaisin julistaa kokouksen päättyneeksi. Kiitos, että osallistuitte. Kiitos. Kiitos. Kokous on päättynyt. Amen.